esittelijälle. Minä tulen myöskin neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan viisi lainsäädäntötekstiä, jotka on hyväksytty perinteisen no, normaalin lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti, ja nämäkin ilmo- julkaistaan